Do you believe that we can start? Because we are a little bit delay. Ehdotan, että aloitamme. Kuulemistilaisuus tiedustelulennosta järjestettiin. Edustaja Van Norden, niin tärkeää on, että me kuitenkin olemme tässä keskustelussa. Hyvät kollegat. Esityslistalla seuraavana. Tässä tarvitsen avustajilta apua. Voinko aloittaa? Niin, hyvät kollegat. Seuraava kohta esityslistalla on Gomesin mietintö yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan merellisestä ulottuvuudesta. Ana, ole hyvä, saat puheenvuoron. Voit esitellä mietinnön ja menettelyn jatkon. Toivon, että muutkin kollegat tulevat paikalle keskustelemaan. I just would like to thank... Haluaisin kiittää kollegoja siitä, että he ovat olleet niin kiinnostuneita tästä mietinnöstä ja että ovat tarjonneet tärkeitä tarkistuksia. Olen käynyt kaikki tarkistukset läpi ja olen työstänyt 19 kompromissitarkistusta näiden tarkistusten pohjalta. Ja eilen nämä kompromissitarkistukset ovat olleet saatavilla ja ehkäpä kaikki eivät ole ehtineet käydä niitä läpi, mutta Strasbourgissahan on tarkoituksena käydä nämä tarkistukset, kompromissitarkistukset läpi. Kyllä niitä voidaan vielä viilata. Sen verran toteaisin vielä, että nämä olivat erittäin rakentavia tarkistuksia ja olen pitkälti samaa mieltä kollegoiden kanssa näistä ajatuksista ja olen valmis huomioimaan nämä tarkistukset omissa kompromissitarkistuksissani, koska mielestäni sitä kautta tekstiä parannetaan entisestään. ongelmallisiakin tarkistuksia löytyi. Muun muassa edustaja Butikofferin tarkistukset, mutta minä yritän nekin huomioida, miten sikäli kuin vain mahdollista. Ja kiitos kuuluu erityisesti teille, Rova Decline ja kollegan Lisekille ja edustaja Donzonille. teitte hartiavoimin töitä. Nämä ovat erittäin tärkeitä tarkistuksia, joita olette laatineet, ja minä uskon, että sitä kautta teksti paranee. Sanoisin vielä sen verran, että itsekin olen laatinut tarkistuksia, ja ne perustuvat pitkälti siihen, mitä eri virastojen edustajat ovat kertoneet mielipiteenään tästä aiheesta, joten nekin kannanotot olen huomioinut. Muun muassa puolustusvirasto on esittänyt omia ehdotuksiaan. Yksi asia, johon meidän täytynee paneutua Strasbourgin kokouksen yhteydessä, liittyy tähän arktisen alueen suhteen käytettävään terminologiaan – Ehkä meidän täytyy kiinnittää huomiota me tiettyihin seikkoihin. Mutta muilta osin tämä on suhteellisen ongelmaton tilanne. Suurin osa väestä on tämän takana ja minä uskon, että me voimme tätä kautta vaikuttaa hallituksiin silloin, kun meristrategiaa hyväksytään – ministerineuvoston kokouksessa joulukuussa. Kiitoksia. Thank you, Anna. Kiitos, Anna. Edustaja Lisek. Mr. Danjean, unfortunately due to other... Valitettavasti Danjean muiden sitoumusten takia ei voi olla tänään paikalla. Hän pyysi minua välittämään kommenttinsa tästä aiheesta. Eteen sen mielelläni. Ensinnäkin Danjeanin puolesta haluan onnitella edustaja Gomesia mietinnöstä. Siinä annetaan kattava kuva riskeistä ja uhista, joita EUn meristrategialla on. Ja selitetään myös niitä välineitä ja sitä rakennetta, joka EUlla tulisi olla, jotta näitä riskejä ja uhkia vastaan voidaan taistella. Kun ensimmäistä kertaa tästä keskusteltiin, Danjean oli jo mukana ja katsoo, että viesti kyllä voisi vielä olla vahvempi tietyillä muutoksilla tähän päästään. Hän on tehnyt 47 tarkistusta tekstiin. Mitkä sitten tarkistusten pyrkimykset ovat? Ensinnäkin siirrettäisiin mietinnön huomio turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Otsikkonahan on meriulottuvuus turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Kyse on myös strategiasta, joka kattaa kaikki välineet, joita EUlla on turvallisuus- ja puolustuspolitiikan käytössä. Näin ollen on tehty tarkistuksia, jotka pyrkivät kehittämään näitä välineitä ja osoittamaan, kuinka keskeisiä ne ovat meriturvallisuuden näkökulmasta EU:ssa. Toiseksi Useat tarkistukset pyrkivät siihen, että yksinkertaistetaan mietinnön rakennetta. Danjanin mielestä mietintö on liian yksityiskohtainen ja liian pitkä. Hän on tehnyt muutosehdotuksia tekstin järjestyksen suhteen niin, että tämä olisi selkeämpi ja lyhyempi. Tarkoitus olisi poistaa tiettyä päällekkäisyyttä toistua oikeastaan. Monet tarkistukset pyrkivät myös selkeyttämään tekstin merkitystä. Johdantason kappaleissa Danjanin tarkistuksella pyritään korostamaan valtioiden roolia turvallisuuden takaajina ja toisaalta myös ne aiheuttavat epävakautta. EUn merkitys globaalina turvallisuuden tar- tarjoajana näkyy tarkistuksessa 20. No sitten tässä strategiaosassa Dungeonin tarkistus pyrkii selkeyttämään tilannetta ja sitä, mitä, millä välineillä tätä strategiaa pitäisi toteuttaa ja mitkä olisivat sen tavoitteet. Tämä tarkistuksessa 57. Sitten uhista. Tarkistukset pyrkivät selkeyttämään, mitä nämä uhkat ovat sekä EUn meriturvallisuuden näkökulmasta. 66 käsittelee perinteisiä uhkia, minkälaisia rikollisia terrorismitoimia on käynnissä. 74 tarkistus käsittelee tätä, mitä tarkoitetaan meri rosvouksella, tarkistus 80 ja miten pitäisi taistella näitä uhkia vastaan, tarkistus 81. Kriittisillä merialueilla Danson pyrkii tarkistuksillaan muistuttamaan sitä, että koko Atlantti ja Tyynimeri on epävakauden aluetta. Tästä tarkistukset 106 ja 7 ja 127. Osittain on tarpeen luoda vakaita kumppanuuksia kolmansien maiden kanssa. Tästä tarkistus 125. Danjean, niin kuin totesitte, edustaja Gomez sai eilen kompromissitarkistukset luettavakseen ja hän haluaa tehdä komission kanssa läheistä yhteistyötä, jotta päästäisiin sopimukseen suurimmasta osasta näitä tarkistuksia. Kiitos. On behalf of, uh, Sitten Alden nimissä tietysti haluan onnitella Anna tästä mietinnöstä. Toki voi ajatella, että se on hieman liian pitkä, mutta kyllä se on hyvä. Pututte kaikkiin niihin seikkoihin, jotka meidän mielestämme olivat tärkeitä esille otettavia asioita tämän tyyppisessä mietinnössä. Ensinnäkin strategiakysymys on hoidettu varsin mallikkaasti. Tämä on kattava kokonaisvaltainen lähestymistapa. Siinä käsitellään erityyppisiä riskejä ja uhkia. Tämä on hyvä asia, koska tämähän on hyvin monisäikeinen ilmiö. Tällainen lähestymistapa on tarpeen myös, kun puhumme puolustuksesta ja turvallisuudesta tässä mietinnössä. Mainitsette riskit, terrorismin, rikollisuuden, sitten eri alueet tulevat mainituiksi, joissa on suuri riskipotentiaali. Etelä-Kiinan meri on yksi tällainen alue. Tästä kenties teemme vielä tarkistuksia. Kiitos siitä, että Tarkistus, joka liittyy Mustanmereen, on hyväksytty. Varmaankin Romania ja yksi Bulgarian kollega vain nostivat tämän asian esille, mutta Mustan meren kysymys on hyvin tärkeä turvallisuuden näkökulmasta. oikein hyvin myös tämä pooling and sharing tuli käsitellyksi meripolitiikan, meriympäristön kannalta. Me teimme paljon tarkistuksia toki, mutta olemme valmiita myös kompromisseille. Haluamme päästä kompromisseihin. Minusta tämä on oikein hyvä mietintö ja myös hyvin tarpeellinen mietintö. Tähän saakka me emme ole niinkään paljon keskustelleet näistä meriasioista. Ja kuitenkin meri edustaa tulevaisuutta. Van Norden kenties on tästä eri mieltä. Well, um, as you see, Reinhard. Niin, olette huomanneet, että kollega Bytihofer on esittänyt lukuisia tarkistuksia ja ehkäpä niiden takana on vihreinen ryhmä. Mutta kiittäisin esittelijää erinomaisesta tekstistä. Tämä on mielenkiintoista luettavaa. Tästä näkee, miten vanhat globaalit kysymykset tulevat taas esille. Yleisesti ottaen olemme tyytyväisiä tämänhetkiseen tilanteeseen ja myöskin edustaja Pytiköferin tarkistuksiin. Van Orden, brittil näkökulma. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Totta, me emme voi aliarvioida meren ja merenkulun vapauden ja kauppareittien tärkeyttä. 85 prosenttia kaupankäynnistä tapahtuu meritse ja se koskettaa kaikkia maita, eli tärkeä asia on kyseessä. Sitä me kiistäkään, mutta me tässä vain kyseenalaistamme tämän EUn meriulottuvuuden. Ehkä tämä liittyy enemmänkin juuri yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan ja sen tavoitteisiin. Jos unionin toimien kautta lähdettäisiin merenkulkua lisäämään, mutta mitään uutta ei ole tulossa, mitään lisäarvoa ei ole tarjolla EUn mukaantulon myötä. Olen iloinen kuullessani, että näistä näihin tarkistuksiin suhtaudutaan positiivisessa hengessä. Välttämättä niitä ei kaikkia hyväksytä, mutta minä yritin vain ja ainoastaan poistaa sellaiset viittaukset, jotka liittyvät EUn kunnianhimoon, joka menee minun mielestäni liian pitkälle. Ja sitten tämä NATO-ulottuvuus. Mutta mitä tulee yhteen tarkistukseen, jota todellakin suosittelisin lämpimästi Analle, eli tarkistus 117 eli merirosvoksen vastainen toiminta. Jos merirosvousta halutaan kitkeä, niin se ei todellakaan tapahdu unionin toimilla, vaan yksityisten vartiointiyritysten käyttö aluksilla. Se on ollut keskeisin merirosvouksen vastainen toimi. Ja tämä tarkistukseni liittyy tähän nimenomaiseen aspektiin ja toivottavasti Ana voi tämän hyväksyä. Eli tarkistus 117. Kiitoksia. Madame Lusing. Ich habe letztes Mal schon alles. Viime kerralla sanoin jo kaiken sanottavani, joten annan esi- kollegalleni edustaja Ankuraakikselle vielä puheenvuoron. Hänellä on jotain lisättävää. Ja, Mr. Angurakis. Edustaja Angurakis, onko hän paikalla? Tämä, missä είμαστε αντίθετοι με την έκθεση. Kiitos puheenjohtaja. Me vastustamme mietintöä. En lähde tässä yksityiskohtiin. Me vastustamme tätä, koska katsomme, että kansainväliset suhteet tässä militarisoitaisiin ja se johtaisi epävakauden ja konfliktin ongelmiin. Mietinnön sisältö oikeastaan tiivistyy tässä alussa. EU ja Yhdysvallat katsovat, että niiden pääsyä rajoitetaan, niiden pääsyä perinteisille merialueille rajoitetaan. Tämä on totuus. Tässä oikeastaan on perusta koko lähestymistavalle. Minkälaisia suhteita sitten enää voi olla? Tapahtuuko se tasa-arvoisesti? Ja mitä tapahtuu, jos Euroopan unionin meriturvallisuuspolitiikka asettaa EUn ja, ja amerikkalaiset Kiinaa, Brasiliaa, Intiaa vastaan? Asiat toki ovat vaikeita, tilanne on vaarallinen – Tästä vain yksi esimerkki. Meillä on pari tarkistusta, jotka ovat tästä näkökulmasta tärkeitä. Kompromissi tarkistus kolme on sellainen, joka taas mainitsee nämä uhkat. Edustaja Gomes, sallin, että olen eri mieltä uhkista köyhyyteen liittyvät uhkat, vähentyvä valtion valvonta, e, eivät nämä mitään uusia uhkia ole, vaan pikemminkin vanhoja uhkia. Ei tässä ole mitään uutta. Jos ajattelemme sitä, että merialueiden valvonta jaetaan toisaalta kansainväliseen, kansalliseen ja alueelliseen valvontaan, niin miten tällainen hajautettu tai osin jaettu valvonta toteutuu käytännössä? Mitä sitten tapahtuu? Täällä mainittiin jo meri, rosvous, pysty sanomaan, onko yksityisten yritysten ja turvayritysten käyttö vähentynyt tai, tai lisännyt merirosvoutta. Kenties jollakin alueella se on vähentynyt, esimerkiksi Somaliassa, mutta kyllä Länsi-Afrikassa on melkomoisia ongelmia. Jos se saadaan kitketyksi sieltä, niin sitten se nostaa päätään jossakin muualla. Minä katson, että on hyvin vaarallista ja vaikeaa hyväksyä tällaista sanamuotoa. Tarkistuksessa kolme on sellainen sanamuoto, jonka mukaisesti tämän päivän tilanne tekee yhä vaikeammaksi tehdä eroa laittoman ja toisaalta laillisen toiminnan välillä merellä. Ymmärrämmekö me oikeastaan, mitä tässä oikein annamme, annamme ymmärtää? alkuperäinen teksti oikeastaan oli korrektimpi. Siinä todettiin, että laillinen ja laiton toiminta on lisääntynyt, mutta tässä tarkistuksessa on hyvin vaikea tehdä eroa laittoman ja laillisen välillä. Mitä tämä oikein tarkoittaa? Eli se, jolla on valta, niin hän sitten määrittelee, että toisen osapuolen toiminta on laitonta. Anna. No. Kiitos. Anna. Tavella? Edustaja Savela. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να συγχαρώ την Άννα, όπως πάντα rouva puheenjohtaja, kiitoksia. Onnittelut Analle. Tämä on erinomainen mietintöluonnos. Jos haluaa asiaa käsitellä kauas katseisesti, niin silloin ymmärtää, mistä on kyse. Kyse on erittäin tärkeästä asiasta ja meille tärkeänä seikkana on se, että meillä olisi eurooppalainen meriturvallisuutta koskeva politiikka. Tämä pirstaloitunut valvonta voi johtaa turvallisuustilanteen heikkenemiseen Euroopan unionissa, kuten esimerkkejäkin, esimerkitkin ovat osoittaneet, eli arabikevään mukana tuomat ongelmat Välimeren alueella. Edustaja Angurakis viittasi siihen, että mietintö vaatii kansainvälisten vesistöjen militarisointia, mutta meidän täytyy vain muistaa, että riskit vallitsevat kaikkialla maailmassa. Ne voivat olla myöskin luonnonuhkia, riskejä, jotka liittyvät Euroopan unionin kansalaisiin. Ja mitä emme saa unohtaa on se, että suurin osa jäsenvaltioistamme omaavat merirajaa. On olemassa maita, jotka nauttivat eurooppalaisesta suojelusta ja on olemassa maita, jotka haluavat hyödyntää meren tarjoamia varoja ja resursseja, kuten kalakantoja. Jotkut taas haluavat suojella Euroopan unionia. Mitä tulee merirosvoukseen, niin asia voi ajautua sellaisen tilanteeseen kuin Somaliassa on nähtävissä, tai sitten äh, Libyan kaltaisiin maan sisäisiin lähes kansalais- sisällissodan kaltaisiin tilanteisiin. Libanonin rannikon edustalla merirosvot liikkuvat ja silloin on aika lailla mahdotonta siirtää maahan humanitaarista apua. Joten tästä syystä onkin erittäin tärkeää, että Euroopan unioni määrittelee merien turvallisuuteen liittyvän politiikan ja että päätetään myöskin käytettävästä strategiasta ja strategian tukena olevasta budjetoinnista. Kun katsotaan kohtaa kolme, niin Edustaja Anguraakis on aivan oikeassa sanoissaan, että alkuperäinen edustaja Gomezin teksti oli parempi verrattuna tähän tarkistuksesta löytyvään tekstiin. Ja sanoisin vielä sen verran, että kun katsomme tarkistusta 14 sen nykyisessä muodossaan, mielestäni se on paras mahdollinen muotoilu, koska sehän kertoo, mikä on tämänhetkinen tilanne minkälainen tilanne vallitsee tällä hetkellä tällä nimenomaisella alu- alalla. Kiitoksia. Anna, you have the floor for... Kiitos. Anna, nyt voit vastata. Thank you, uh, colleagues, for your comments. Kiitoksia. Paljon kiitoksia arvoisat kollegat näistä kommenteistanne. Kuten sanottu, minä todellakin haluan, että tämä on yhteinen teksti, koska vain ja ainoastaan sitä kautta voimme vaikuttaa meriturvallisuusstrategiaan. Esitettyihin kommentteihin liittyen toteaisin, että olen tyytyväinen siihen, että Dan Joanin ja Lisekin tarkistusten perimmäisenä ajatuksena on ikään kuin siivota tekstiä, poistaa toistoa. Kiitokset näistä ehdotuksista. ja silloin tekstistä tulee helppolukuisempi ja toimivampi, joten kiitokset näistä ehdotuksistanne. Mitä edustaja Van Orden totesi, en tietenkään voi olla samaa mieltä teidän kanssanne, että tässä vesitettäisiin YTPPtä kyllä se, sitä täytyy vahvistaa myöskin tulosten osalta. Sen täytyy olla tehokkaampi, kun katsotaan merialueella olemassa olevia riskitekijöitä ja huomioiden merenkulun merkitys ja merenkulun vapaus, niin me tiedämme, että yksikään valtio ei voi hoitaa asioita yksin. Täällähän me viittaamme myöskin NATOon, mutta edes NATO ei yksin kykene tarjoamaan sellaisia välineitä, joilla voitaisiin taistella näitä uhkia vastaan, koska tietyt uhat eivät välttämättä ole täysin merenkulkuun liittyviä. Tästä syystä tarvitaan toisenlaisia ratkaisumalleja. Ja niitä voidaan tarjota vain ainoastaan unionin ja yhteisen turvallisuuspuolustuspolitiikan kautta. Ja tästä syystä viittaan tähän nimenomaiseen aspektiin tässä tekstissäni. Ja huomioiden muiden esimerkiksi Alden ja Nikolain ja kansanpuolueen ja vihreiden tarkistukset, niin minä uskon, että kansani ollaan aika lailla pitkälti samaa mieltä. Oli miten oli tämä mainitsemanne tarkistus 117 on aika hankala. En tietenkään voi suositella, että pitäisi käyttää laivoilla yksityisiä aseellisia vartioita – Tämä nimittäin osoittaa, että meillä ei ole merenkulun turvallisuusstrategiaa. Ja täm, nämä puutteet ovat johtaneet siihen, että on lähdetty käyttämään näitä aseellisia vartioita. Minä tietenkin yritän huomioida tämän faktan, kun tarkistuksia käydään läpi, mutta tämä mielestäni osoittaa sen, että meillä ei ole eurooppalaista turvallisuusstrategiaa. joka tekisi näistä vartioiden käytöstä tarpeettoman. Sitten edustaja Angurakiksen kommentteihin. Me olemme samaa mieltä siitä, että nämä riskit ovat olemassa ja ne ovat rajat ylittäviä. Yksikään jäsenvaltio ei voi hoitaa niitä yksin. Ja tärkeää on, että toimimme EU-periaatteiden pohjalta, esimerkiksi ihmisoikeuksia kunnioittain. Kaikki ovat tietoisia näistä riskeistä ja että riskeihin täytyy puuttua, mutta meillä ei ole mitään johdonmukaista. Joskus toimet ovat jopa ristiriitaisia ja usein yksittäiset jäsenvaltiot hoitavat näitä asioita ja jopa niin, että ne ovat, nämä toimet ovat ristiriidassa EU-lainsäädännön kanssa. Ja tästä syystä me tarvitsemme uuden lähestymistavan, koska sitä kautta me saamme yhteisen vastauksen näihin rajat ylittäviin ongelmiin. Eli meillä olisi yhtäältä eurooppalaiset toimintamallit ja sitten myöskin tämä laajempi kansainvälinen konteksti. Ja minä uskon tämän lisäksi myös, niin kuin itsekin sanoitte puheenvuorossanne, viittasitte merirosvoukseen ja EU ja monet kansainväliset kumppanit ovat toimineet tällä saralla hyvin menestyksekkäästi. mutta tämän rikollisuuden muodon lisääntyminen on ollut havaittavissa. Se vaikuttaa merenkulun turvallisuuteen ja vapauteen, ja tästäpä syystä me kaipaamme johdonmukaista lähestymistapaa, joka ei johda sellaisiin tilanteisiin kuin Somalian rannikon edustalla on tapahtunut, eli että joudutaan käyttämään aseellisia vartioita. Juuri tästä syystä me tarvitsemme johdonmukaisen meriturvallisuusstrategian. Nämä ongelmat vain pahenevat paraikaakin. Ne eivät häviä minnekään, varsinkin kun katsotaan Intian valtamerta, siellä vallitsevia ongelmia ja Gineanlahden tilannetta. Tämä rajaveto laittomien laillisten toimien välillä, niin te ja kollegat Savela viittasitte näihin. Olen tämänkin yrittänyt huomioida kompromissitarkistuksessani. Ehkä tämä vaatii vielä pientä hienosäätöä. Kyllä mä en tiedä, minkälaisia vaikutuksia tällä on ollut, sillä yhä enenevässä määrin me törmäämme tilanteisiin, jossa näennäisesti lailliset toimet ikään kuin peittelevät näitä laittomia toimia. Jokunen vuosi sitten jotkut olisivat, sanoivat, että sukellusveneitä käytetään vain ja ainoastaan valtioiden toimista laillisiin toimiin, mutta hiljattain on havaittu, että näitä sukellusveneitä käytetään myöskin huumeiden salakuljetustoimintaan Afrikan kautta Eurooppaan. Yksi esimerkki. Ihan hiljattain Guinea-Bissaun armeijan kenraali pidätettiin yhdysvaltalaisten toimesta – Guinea-Bissaun aluevesien läheisyydessä ja häntä syytetään osallistumisesta huume, huumausaine aineiden salakuljetukseen. Voitaisiin kuvitella, että tällainen korkearvoinen virkamies on niin sanotusti virallinen maan edustaja, mutta Nyt onkin käynyt ilmi, että näin korkearvoiset henkilöt ovat mukana laittomissa toimissa, kuten huumausaineiden ja aseiden salakuljetuksessa. Joten toden totta on tärkeää tehdä tällainen rajanveto, mutta meidän täytyy aina huomioida tai noudattaa oikeusvaltion periaatetta, noudattaa kansainvälistä lainsäädäntöä ja Euroopan unionin periaatteita ja arvoja. Ja tästäpä syystä mielestäni YTPP on erittäin tärkeä peruspilari, jonka varaan nojaudutaan, koska muuten yhdysvaltalaiset tekevät mitä lystäävät, niin kuin jotkut ehkä jäsenvaltiotkin, riippumatta siitä, mitä kansainvälisessä lainsäädännössä sanotaan. No mutta EUn myötä on saatu paljon aikaiseksi myöskin rauhaa Euroopassa ja maailmanlaajuisestikin. Ja muualla maailmassa katsotaan unionin suuntaan. Ja ihan hiljattain osallistuin Brokin johtamaan Afetin valtuuskunnan matkaan. Brasiliaan ja me keskustelimme Brasilian hallituksen jäsenten kanssa muun muassa heitä kiinnostavasta asiasta, eli meriturvallisuusstrategiasta, sillä heitä kiinnostaa tämä asia, koska heilläkin on tietty rooli ja siksi he haluavat tehdä yhteistyötä Euroopan unionin kanssa. Ja lukuisat tarkistuksenne korostavat tätä unionin kannalta tärkeää seikkaa. Eli kyllä tässä täytyy kansainvälistä merenkulun lainsäädäntöä noudattaa. Ei tämä muuten toimi. Mutta lopuksi sanoisin vielä, että minä uskon, että me löydämme hyviä kompromisseja tältä pohjalta. Ja minä olen valmis toimimaan hyvin avoimessa hengessä, mutta tietenkin minulla on omat näkemykseni. Ja uskon, että omat niin ovat pitkälti samalla linjoilla kuin suurimman osan tämän valiokunnan jäsenten näkemykset. How, how nice is to... Tämä osoittaa, miten mukavaa on, että meillä on eriäviä näkemyksiä. Olen melko varma, että turvallisuus- ja puolustuspolitiikka sisältää myös meriulottuvuuden niin kauan kuin äh, te olette unionissa. No niin, kollegat, Mietintö pitäisi hyväksyä toukokuun 30. päivä. Ja sitten täysistuntoon pitäisi mennä kesäkuussa, ei vain heinäkuussa korjaa tulkki. Nyt haluaisin toivottaa tervetulleeksi ystävämme. Voinko sanoa ystävä? Tehän olette täällä niin usein. Herra Popovski, te edustatte ulkosuhdehallintoa. Te olette kertomassa meille ulkoasianneuvoston kokouksesta. Se pidettiin Luxemburissa huhtikuun 23. päivä. Me annamme teille nyt tässä vaiheessa heti puheenvuoro. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Madam, Madam Chair. Uh, Try again. Thank you very... Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Puolustusministerit kokoustivat ulkoasiain ministerin kokoonpanossa maanantaina ja tiistaina Luxemburgissa ja lounaskeskustelulla aloitettiin ja silloin keskusteltiin Malin operaatiosta ja me kuulimme EUTM komentaja Legrandin alustuksen. Me Saimme siis päivitettyä tietoa. Tämä operaatio on aloittanut koulutustoimet mandaatin mukaisesti. Ja tämä tilanne on nyt vakaa ja meidän täytyy varmistaa, että paikan päällä kaikki tarpeet saadaan tyydytettyä nyt ja myös jatkossa. Mutta keskusteluissa katsottiin asiaa myöskin vähän laajemmin Ranskan ministeri viittasi Ranskan tämänhetkisiin Serval-operaation toimiin ja tarkoituksena on vähentää joukkojen määrää neljästä tuhannesta noin kahteen tuhanteen kesän jälkeen ja sitten vielä vuoden loppuun mennessä tuhanteen sotilaaseen. Ja tässä linkittää tätä toimia tähän Afismaan, joka muuttuu Minusmaksi, eli EUn rauhanturvaoperaatio Malissa heinäkuusta alkaen. Tämä on alustava suunnitelma. Näyttää nyt siltä, että YK turvallisuusneuvosto tekee päätöksensä asiasta vielä tämän päivän kuluessa, mutta keskustelua siis käydään New Yorkista, New Yorkissa tästä, tämän asian tiimoilta. Me teemme yhteistyötä myöskin YK kanssa. Me keskustelemme Malin tilanteesta muun muassa varmistaaksemme tai katsoaksemme, että miten voimme tukea tätä toimintaa. Me olemme tukeneet Afrikka-operaatiota rahoituksen kautta ei YK-operaation suhteen toimita näin, mutta jollakin toisella tavalla, jos sitä pohditaan paraikaa. Jotkut ministerit viittasivat Malin sisäisten turvallisuusjoukkojen tukemiseen, eli tällainen siviilioperaatio, mutta meidän täytyy vielä pohtia, miten se toteutetaan, mutta tarvetta on olemassa, kuten Malin hallituksen edustajat ilmoittivat selkein sanakääntein. EUta toivotaan tarjoamaan meille poliisivoimia, tutki, tutkijoita ja niin poispäin. Ja tätä täytyy vielä tarkastella ja tämä asia mainitaan myöskin 22 huhtikuuta hyväksytyissä neuvoston päätelmissä. Eli tämä työ tulee jatkumaan. Ja sitten keskusteltiin muistakin operaatioista ja korkea edustaja kertoi Serbia ja Kosovon perjantaisesta menestyksekkäästä vuoropuhelusta. Se vaikuttaa tietenkin operatiivisella tasolla Naton toimintaan ja EUn toimintaan, eli KFORin ja Eulex Kosovoon. Eulex oli paikalla näissä keskusteluissa Weisbone edustamana. Kokouksessa oli kaksi osiota. Ensinnäkin puolustusviraston johtoryhmä oli paikalla ja ministerit saivat paljon tietoa uusista yhteistyöhankkeista. Nämä pioneerihankkeet liittyvät kyber, kyberturvallisuuteen, miehittämättömien lentokoneiden käyttöön. Ja tämä taas liittyy joulukuisiin puolustuspoliittisiin kysymyksiin, joita ministerineuvoston tasolla käsitellään. Palaan näihin asioihin vielä tuossa loppupuolella. Johtokunnassa on yksi jäsenvaltio jo edustettuna ja tässä oli tiettyjä järjestelyihin liittyviä ongelmia. Ja sitten Tajanin kertoi komission task forcein toimista ja puolustusmarkkinoista. Uskoakseni te kokoustitte eilen Tajanin kanssa keskustelitte asioista, joten minun ei tarvitse palata näihin asioihin sen kummemmin, mutta hän vain kertoi meille ja ministereille, minkälainen potentiaali puolustusteollisuudella on ja minkälainen merkitys PK-yrityksillä tällä saralla on. Nyt täytyy vain katsoa, miten kilpailukyky ja puolustusmarkkinoiden erityispiirteet ja hankintakysymykset saadaan saman katon alle mutta Euroopassa meillä me kaipaamme vakaata pohjaa, mikäli haluamme kehittää eurooppalaista sotilaallista toimintakykyä sekä EUn että Naton toimien osalta. Jotkut ministerit viittasivat myöskin tähän mandaattiin – eli kaupankäynti ja investointi, sopimukset ja kumppanuussuhteet Yhdysvaltojen kanssa ja kysyttiin, että pitäisikö mandaattiin liittää myöskin puolustuspoliittiset aspektit. Keskustelut siis vielä jatkavat, jatkuvat, mutta halusin vain mainita, että tämä asia on monien mielissä ja korkea edustaja ei halunnut keskusteluissa puuttua tähän, mutta myöskin kauppaministerit tätä sitä asiaa käsittelevät. Halusin siis ottaa tämän asian esille, eli että tämäkin mainittiin kyseisessä kokouksessa. Jatkoneuvotteluissa tämäkin tulee vielä esille. Ihan lyhyesti keskusteltiin myöskin taistelujoukoista, mutta kaikki tietävät tietenkin, että jotain on tehtävä. Konsepti on ollut olemassa vuosien ajan, mutta itse joukkoja ei ole koskaan käytetty. Eli tässä pitäisi siirtyä eteenpäin ja jäsenvaltiot ovat esittäneet näkemyksen siitä, miten näitä joukkoja voitaisiin käyttää paremmin. Britit, latvialaiset ja muut ovat esittäneet muun muassa tätä modulaarista lähestymistapaa, eli EU voisi käyttää tiettyjä jaostoja, esimerkiksi länkitä henkilöstöä hyväksi, ja sitten Saksa esitti uutena ajatuksena sitä, että tätä konseptia muutettaisiin siten, että taistelujoukot voisivat myöskin tarjota koulutusta. Mehän osallistumme koulutustoimintaan muun muassa Malissa ja Somaliassa, ja nyt on ehdotettu, että tätäkin aspektia voitaisiin laajentaa. Tätä pidettiin positiivisena asiana ja seuraavien päivien ja viikkojen aikana tätä asiaa tullaan käsittelemään syvällisemmin. Sitten lyhyesti vielä tähän itse neuvoston kokoukseen. Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan näkökulmasta katsottuna tämä oli yksi keskeisimmistä kokouksista. Ja kaikki toimet ja työt tähtävät ja keskittyvät joulukuiseen neuvoston kokoukseen ja siihen, että päästään todellakin tuumasta toimeen ja tämä taistelujoukkokysymys on yksi näistä tärkeistä kysymyksistä. Eli me tarvitsemme tiivimpää yhteistyötä, jotta me voimme tehokkaammin käyttää käytettävissä olevia varoja ja sitä kautta vahvistaa YTPPtä ja sen toimintavalmiuksia. Ja sitten tutkimus- ja teknologiaulottuvuus, uskakseni Tajani siihenkin täällä viittasi, se tarjoaa suuria toimintamahdollisuuksia, eli monikäyttötoimet, kun puhutaan näistä miehittämättömistä aluksista ja kybertoimista. Eli tämä siviilitoimien ulottuvuus, eli tutkimus esimerkiksi 2020 strategian mukaisesti ja sitten toisaalta sitten tämä sotilaallinen ulottuvuus. Ja sitten tämä sertifiointi ja standardointi, se on taas oma ala. Tässä on huomattavia kerrannaisvaikutuksia tarjolla ja Ehkäpä neuvoston kokouksessa tästäkin voitaisiin vielä keskustella. Mutta unionin valtioiden ja hallitusten johtajien pitäisi antaa meille tietynlaista poliittista mm, ohjeistusta, mihin suuntaan YTPPtä halutaan kehittää, mitä halutaan meidän tehtävän turvallisuuspuolella, eli asiaa paraikaa tarkastellaan. Jotkut jäsenvaltiot ovat ehdottaneet, että meidän tulisi kehittää uusi EUn turvallisuusstrategiaa tai päivittää nykyistä, mutta kaikki eivät vedä köyttä samasta päästä, eli mitään ei ole vielä sovittu. Tästä ei nyt varsinaisesti keskusteltukaan, mutta on selvästikin olemassa tarvetta tällaiselle korkean tason strategiselle ohjeistukselle. Ja tämä keskustelu ei pääty joulukuisen ministerineuvoston kokoukseen mutta se tulee olemaan keskeinen yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kokous. Mitä tulee käytännön toimiin, niin komission tiedonanto pitäisi hyväksyä kesäkuun lopussa ja korkea edustaja esittää oman kertomuksensa syyskuuhun mennessä ministereille – ja tämä on viime joulukuisen ministerineuvoston suositusten mukainen toiminta. Ja sitten siltä pohjalta Van Rompuy esittää omat suosituksensa tai päätelmänsä neuvoston joulukuisen kokoukseen hyväksyttäväksi. Eli näistä moninaista kysymyksistä käsit, keskustellaan sitten tulevien viikkojen ja kuukausien aikana vielä ennen joulukuuta. Kiitoksia. One to intervene to put... Kiitos. Kollegat, haluat esittää kysymyksiä? Olkaa hyvä. Angurakis. Eh, mulțumesc, eh, doamna președinte. Eho τρεις ερωτήσεις. Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi kaksi kysymystä. Ensinnäkin viimeisin aihe, jota käsittelitte. Είπατε ότι υπήρχαν... Te puhuitte turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Kyse on neuvoston keskusteluista ja viimeisimmästä käsittelemästänne aiheesta. Ymmärrän että sanoitte, että on tiettyjä jäsenvaltioita, jotka haluavat muutosta. Ne haluavat muutosta tähän strategiaan. Voisitteko vielä selventää tätä? Voitteko olla hieman täsmällisempi? Liittyykö tämä siihen, mitä olemme kuulleet Van Rompäyltä, eli tässä olisi kaksi uutta elementtiä puolustukseen ei kohdistuisi enää minkäänlaisia maantieteellisiä rajoitteita, vaan kyse olisi nimenomaan materiaalisesta kysymyksestä. Ja minusta tämä lähestymistapa on hyvin vaarallinen, tämä ensimmäinen kysymys. Ja sitten toinen liittyy taistelujoukkoihin. Keskusteltiinko siitä, miten nämä joukot toimivat ja minkälaisia rajoituksia niiden käytölle on. Jotkut maat haluavat nopeaa taistelujoukkojen käyttöä, jotkut taas eivät. Keskusteltiinko tästä aiheesta? Sitten vielä kolmas kysymys. Syyria. Tässä ei oikeastaan mainita ollenkaan Syyriaa missään kohtaa päätelmiä. Kreikan ulkoasiaministeri mainitsi kuitenkin asian. Haluaisinkin kysyä, keskusteltiinko siitä, että lähetetäänkö aseita tai muita materiaaleja oppositiojoukoille Syyriassa. Me olemme toki lukeneet öljystä ja pakolaisista, joita nyt virtaa Libanonin ja Jordanian. Minua kiinnostaisivat nimenomaan nämä aseasiat. No sitten me tiedämme, että Serbia ei hyväksy Kosovoa ja sitä, että Kosovo voi olla mukana kansainvälisessä järjestössä. Belgradin ja Pristinan keskustelujen jälkeen näyttäisi siltä, että tilanne on edelleenkin tällainen. Eli Serbia toteaa, että, että se ei hyväksy sitä, että Kosovo on mukana kansainvälisissä järjestöissä jäsenenä. Ja vielä viimeinen kysymys, kiitos puheenjohtajalle kärsivällisyydestä, liittyy Maliin. Kohta 12. Tässä mainitaan tiettyjä toimia. Toimia, joihin on ryhdytty Malin naapurimaissa. Nämä ovat turvallisuuteen liittyviä toimia. Niitä pidetään niiden riskien seurauksena, jotka syntyivät Malin tilanteen seurauksena. Ja sitten kohdassa 12 päätelmistä Malin liittyen mainitaan aivan erityistoimia, joihin ryhdytään Malin naapurimaissa, jotta voidaan huomioida nämä Malin tilanteen aiheuttamat riskit. Voitteko selkeyttää, mitä tällä tarkoitetaan? Kiitos. I have also few remarks. Minullakin olisi muutama kommentti ja kenties kaksi kysymystä. Kun katsomme turvallisuus- ja puolustuspolitiikan agendaa, niin meillä taitaa olla melkomoinen ongelma sen suhteen, miten politiikan prioriteetteihin voidaan puuttua. Kun katsomme Libyaa, Libyan tilannetta ja rannikkovartioston koulutusta, rajavalvontaa. Muutama viikko sitten meillä oli Strasbourgissa kokous. Siellä oli väliaikaishallinnon johtaja Jabril paikalla ja hän totesi, että valtava määrä aseita on edelleenkin väestön hallussa. Tämä kysymys on yksi prioriteettikysymyksistä. Kyse on maan epävakaudesta, mutta aseita voidaan myös käyttää terrorien toimesta. Katsotaanpa vain, mitä tapahtuu Saharan alueella ja Malissa. Me emme kuitenkaan pidä prioriteettina Libyassa tätä rajavalvontakysymystä. Jos katsotaan tätä taistelujoukkoasiaa, niin niitä ei ole koskaan käytetty. Olemme sopineet, että harjoitus- ja koulutuskustannukset jaetaan, mutta mitään konkreettista päätöstä ei ole tehty, e, eikä myöskään ole päätetty siitä, miten tämä toi taistelujoukkojen käyttöönotto tapahtuu. Se on turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kannalta keskeinen kysymys. Tässä ei kuitenkaan ole tuotu mitään lisätietoa. Ja sitten kolmanneksi Mali. Operaatio on alkanut. Nyt jo puhutaan seuraavasta mandaatista. Ja sitten tätä koulutusoptiotakin kritisoidaan, koska jotkut puhuvat jo Malin jälleenrakentamisesta. Eikö pitäisi lähteä liikkeelle jälleenrakentamisesta? eikä niinkään siitä, miten tätä operaatiota tuetaan tai suojataan. Kyseessä oikeastaan on turvallisuus- ja puolustuspolitiikan prioriteetteihin liittyvä ongelma. Ja tämä voi yhteistä tavoitettamme asettaa kyseenalaiseksi. Yes, I would, I mean, I don't want to, I, I myself... No minulla nyt ei ole hirveästi aikaa syvällisempään keskusteluun, mutta ehkäpä seuraavaa kokousta me silmällä pitäen toteaisin, että kävin parlamentin pysyvänä esittelijänä Libyassa ihan hiljattain. Kaikki libyalaiset ystävämme, oikeusministeri ja parlamentaarikot korostivat EUn antamaa tukea aseiden kerussa ja, ja tähän poliisijoukkojen ja rajavalvontaviraston välisen rajanvetoon. Minä tiedän, että aikanaan YK mandaatti oli sellainen, että EU piti varmistaa nämä rajat, mutta YTPP alkaa vihdoinkin toimia. Siellä on viisi henkilöä, jotka vastaavat rajaturvallisuuskysymyksistä ja voi olla, että kesäkuussa tämä on jo toimintavalmis, ehkä vasta marraskuussa. Toimia tarvitaan, mutta kyse ei ole vain ainoastaan tästä asiasta. Ja kun katsotaan Libyan tämänhetkistä tilannetta, niin kyse ei ole vain ainoastaan Libyan, vaan myöskin EUn turvallisuudesta, kuten tämä Ranskan suurlähetystöä kohtaan tapahtunut hyökkäys. Me tiedämme, että milisit ovat ainoana paikalla ja ne saavat jihadin kautta tukea ja heillä on myöskin aseita käytettävissä – Katarista ja Saudi-Arabiastakin tätä tukea tulee, ja tämä vaikuttaa sekä poliittisesti ja myöskin turvallisuuspoliittisesti asiaan. Ja tästäpä syystä kaikki libyalaiset pyytyvät meitä toimimaan. Mik, kysyvät sitä, että miksi me emme toimi ponnekkaammin. Miksi Lady Ashton ei sano suoraan, että nyt, jos koskaan, on ryhdyttävä turvallisuuspoliittisiin toimiin Libyassa – ja silloin ei pitäisi rajoittautua vain ainoastaan äh, rajavalvontakysymykseen. Kyse on myöskin Euroopan unionin turvallisuudesta. Oh, it's a time for answer. Nyt olisi vastausten aika. Thank you. Well, it's a full menu. It, uh, I'll do my... No niin, täysi kattaus. Pyrin vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Mihin mikä on suuntamme, mihin turvallisuus- ja puolustuspolitiikka tästä etenee? Mitä jäsenvaltiot haluavat muuttaa? Kenties Karl Piltsiltä olette kuulleet. Hänhän vankasti tukee tätä uutta strategiaa. Hän on parlamentissakin puhunut käsittääkseni maalis, helmimaaliskuulla. Kyse on oikeastaan monin mielestä päivityksestä Tämähän on vuonna 2003 kirjattu strategia, eli aikakausi oli toisenlainen, vaikkakin uhka-analyysi on aika lailla huolestuttavastikin pysynyt ennallaan. Jotkut jäsenvaltiot taas eivät yhdy tähän intoon. Uuden turvallisuusstrategian laatiminen varmasti olisi melkomoisen tuskainen hanke. Kenties sitä ei koskaan saada valmiiksi. Kyse on myös siitä, miten Euroopan unionissa nähdään uhat ja haasteet. Näkemys ei ole yhtenevä. Me tarvitsemme siis pohdintaa siitä, mihin me haluamme edetä tällä politiikan alalla. Kyse ei ole niinkään siitä, että taas hyväksytään virallisesti jokin asiakirja. Carl Bildt myönsi sen ja sallineet, että siteraan häntä, koska hän totesi tämän oikein hyvin. Prosessi on tärkeämpi kuin itse tulos, ja olen tästä täysin samaa mieltä. Van Rompuy, varmaankin viittasitte hänen puolustusvirastopuheeseensa. Hän puhui puolustuksesta, mutta puhui siitä laajemmassa merkityksessä. Hän totesi, että Euroopan johtajat ja hän itse pitävät tärkeänä puolustuksen tilaa Euroopassa, eikä pelkästään turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa sellaisenaan. Ja hänellä oli mielessään puolustusteollisuuden tila, markkinoiden tila, toimintakyky puolustusalalla. Puolustusteollisuuteen liittyy myös muita ulottuvuuksia, jotka ovat tärkeitä. Kyse on kilpailukyvystä, työpaikkojen luomisesta ja arvon, lisäarvon luomisesta Euroopassa. Tätä keskustelua hän halusi neuvostossa lähestyä nimenomaan tästä näkökulmasta. No sitten taistelujoukkojen toiminnan rajoitteet. Tässä on muutenkin rajoitetta. Ensinnäkin rahoitus on rajallista. Jäsenvaltioilla, joilla on taistelujoukkoja, jotka ovat antaneet valmiustilaan nämä taistelujoukkonsa, niin kysehän on oikeastaan poliittisesta tahdosta. Jäsenvaltioilla on oltava sitoumusta, niiden on oltava halukkaita käyttämään näitä taistelujoukkoja. Meillä on totta kai tässä käytännön kokemukset muistissamme. Meillä oli Kongossa 2003 ensimmäinen operaatio halusimme tehdä näistä kokemuksista jonkinlaisen konseptin, joka sitten myöhemmin tulisi käytetyksi. Näin ei sitten käynyt, mutta nyt olisi jo aika tehdä päätös siitä, haluammeko me todella käyttää tätä välinettä operationaalisesti vai emmekö. Sillähän on ollut jo vaikutuksia esimerkiksi yhteistoiminnan kannalta. Se on myös hyvä väline koulutuksessa, mutta valitettavasti sitä ei ole vielä tositoimissa testattu puolustusministerit eivät niinkään keskustelleet suoraan Syyriasta. No sitten asevientikysymyksestä hän edelleen keskustellaan. Ulkoministerit palavat asiaan toukokuun kokouksessaan, koska nykyinen asevientikielto tulee ensimmäinen kesäkuuta päätökseen. eli täytyy joko muuttaa tai jatkaa järjestelyä. Päätös tehtiin siitä, että mahdollistetaan öljyostot oppositioryhmien valvomista lähteistä. Tämä täytyy vielä järjestää, mutta tämä oli ainut aspekti, mistä varsinaisesti keskusteltiin. Sitten Serbia-Kosovo, siitä ei keskusteltu. Voin oikeastaan vastauksena viitata vain viimeisimpään kohtaan sopimuksessa Serbian ja Kosovon välillä. Sopimus tehtiin viime perjantaina ja siinä todetaan, että molemmat puolet eivät, kumpikaan puoli ei ole Euroopan unionin liittymisprosessissa toisen esteenä. Ne sitoutuivat siihen, että eivät toimi niin, että estävät, haittaavat toisen osapuolen integroitumisprosessia. Muihin organisaatioihin ei tässä viitattu, joten en voi sitä kommentoida. No sitten päätelmät Malista ja toimet, joihin pitäisi ryhtyä naapurimaissa – tilanne kehittyy. Ensinnäkin sitoutuminen Libyan toimintaan tässä vastauksena Gomesille. Totta kai on katsottava koko aluetta kokonaisuutena. Me olemme sitoutuneet jo Nigerin, olemme mukana poliisijoukkojen koulutuksessa Nigerissä. Näin on ollut jo joku sen kuukauden ajan. Oikeastaan tämä nyt jäänyt jossain määrin mallin varjoon, mutta kuitenkin se on ollut arvokasta työtä. Ihmiset ovat siellä paikan päällä tekemässä työtään, joka jatkuu. Turvallisuus- ja kehitysstrategian täytäntöönpano Sahelin alueella toteutuu kehitysohjelmien kautta, esimerkiksi turvallisuusalalla. Juuri tästä keskustellaan, kun keskustelemme vuoden 2014 jälkeisistä seitsemän vuoden rajoitusasioista. Eli tämä varmasti on yksi ydinaloja. Kenties voin yhdistää tässä useamman kysymyksen Libyaan liittyen. Asekysymys on aivan todellinen huoli osas vakausvälineen budjetista on käytetty, jotta voitaisiin varmistaa asevarastot. Tietenkin tämä toimi on vielä kesken ja asian on vielä perehdyttävä tarkemmin. Toistaiseksi on rajoituttu vain rajavalvontatehtäviin. Tämä Tämä käynnistäminen oli varsin vaikeata. Kyllähän me tiedämme tämän historiikin, kauanko vaadittiin ennen kuin liike lähti, eh, ennen kuin kaikki lähti rullaamaan. Mutta nyt tämä siis toimii. Tripoli viime viikolla sitten eh, operaatiojohtaja saapui paikalle ja hän osallistuu suunnitteluun. Kesäkuussa sitten varsinainen työ alkaa. Turvallisuusolosuhteet ovat ne, mitkä ovat. Me kaikki tiedämme, mitä maanantaina tapahtui. Ranskan suurlähetystöä vastaan oli vakava hyökkäys ja ihmiset arvioivat tilannetta ja myös tilanteen seuraamuksia, vaikutuksia henkilöstömme näkökulmasta, henkilö, henkilöstön tilanteen kannalta. Me teemme suurlähettiläiden kanssa myös tilannearvioita. Sen takia emme voi vielä tiimiä lähettää joka puolelle maata, koska tilanne on niin riskialtis. Tätä ei tietenkään vielä suljeta pois mahdollisuuksien joukosta, mutta nyt täytyy keskittyä ydintehtävään jäsenvaltioiden tekemän päätöksen mukaisesti. Sitä ei keskusteltu, että käytettäisiin taistelujoukkoja. Enpä tiedä, olisiko taistelujoukkojen tai niiden osien käytölle juurikaan tarvetta Libyassa. Tämä ei oikeastaan ole varsinaisesti taistelutilanne. Toki vakauttamista tarvitaan edelleenkin ja olette aivan oikeassa siinä, että turvasektori tarvitsee uudistuksia. Mutta meidän on pohdittava tätä asiaa. Suunnitelmia ei vielä ole. Samanaikaisesti on suunniteltava monia kiireellisiä kysymyksiä. Sen takia täytyy muistaa tämä laajempi tilanne. Tiimiä on vahvistettu paikan päällä. Siellä on myös turva-asiantuntijoita, poliisiasioiden, santarmiasioiden asiantuntijoita ja he neuvovat siellä meidän tiimiämme, tekevät eri viranomaisten kanssa yhteistyötä Libyassa. Nyt nykyhallituksen kanssa tilanne on vakiintumassa. On kovin vaikeaa löytää oikeata vastapuolta, jonka kanssa käydä keskusteluja. Itse puolitoista vuotta sitten totesin, että aina kun löytyy joku oikea henkilö, niin sitten pari viikon kuluttua henkilö oli äh, jo aivan muissa hommissa. Eli pikkuhiljaa alkaa tulla helpommaksi olla yhteyksissä Libyan viranomaisten kanssa. No sitten Malin. Me emme keskustele tästä äh, ensi kokouksessa. En usko, että työ saadaan valmiiksi aivan kuukausissa, mutta sen teemme, mikä, mikä on tehtävä. Mandaatti ei liity pelkästään koulutukseen tai sotilaskoulutukseen. Me koulutamme nämä neljä pataljoonaa, mutta tarkoitus on myös antaa neuvonantoa Malin armeijalle. Kyse on myös armeijan rakennemuutoksesta, uudelleenjärjestelyistä. järjestelyistä tiedotusvälineissä on kommentoitu, kommentoitu Malin armeijan järjestelmää. Toki se on kärsinyt kovasti ja se täytyy nyt sitten taas palauttaa ennalleen, mutta se onkin juuri yksi koulutusoperaatiomme päätavoitteista. Tietysti Vaikea kysymys on myös ihmisoikeuksien toteutumisen seuraaminen kansainvälisen oikeuden mukaisesti Malissa. Ja tässä täytyy muistaa kaikki konfliktin osapuolet. Totta kai johtopäätöksiä täytyy tehdä. Kuuden kuukauden katsaus esitellään joskus syksyn mittaan. Ja olen varma, että puolustusministerit sitten palavat tähän tilannearvioon seuraavassa virallisessa kokouksessaan, joka taitaa olla marraskuussa. Kiitos. Thank you, colleagues. Kiitos kollegat. Tämän päivän kokous loppuu. Seuraava kokous on 16. toukokuuta Brysselissä. Malin presidentti on paikalla. Ja sitten 20. päivä toukokuuta Strasbourgissa ja siellä paikalla on Ranskan ministeri. Oikein mukavaa viikonloppua.